tulevaisuuden tilan hoidossa eu ssa ja annan puheenvuoron esittelijälle esittelijä uitemalle neljäksi minuutiksi. olkaa hyvä. puhemies arvoisat kollegat hyvä komissaari täällä puhutaan jatkuvasti ongelmista mutta suurin syy on itse politiikka on olemassa suuria mahdollisuuksia ja niitä maanviljelijät haluavat käyttää. Meidän tehtävänämme on antaa heille mahdollisuus tarttua mahdollisuuksiin. Siitä puhun mietinnössäni. Olen täällä, arvon kollegat, kiittämässä man, maatalousvaliokunnan kollegoita heidän tekemästään panoksesta. Monimuotoisuus, ilmastonmuutos, terve maaperä, puhdas vesi, antibioottien järkevä käyttö, tilanne muuttuu ja haasteet muuttuvat. Näin tarvitsemme uusia haast- ratkaisumalleja, mutta niihin voimme tarttua. Innovoinnin ja tiedon kautta voimme tarttua haasteeseen, tarjota parempia elintarvikkeita ja vaikuttamalla vähemmän ympäristöön. Siitä olen ylpeä. Maataloutta pidetään vanhana alana, mutta se on kaukana todellisuudesta. Me käytämme GPS, droneja, tutkimusjärjestelmiä ja muita parempien tuotteiden tuottamisessa. Minun tehtävänäni on auttaa maanviljelijöitä ja muuttaa käsitystä maanviljelystä. Meidän täytyy huolehtia eläimistä, ja ympäristöstä. Vain sitä kautta maanviljelijät voivat innovoidusti toimia. Tämä on keskeisin viesti. Innovointi ja yrittäjyys, sitä pitää peräänkuuluttaa maanviljelyssä. Maatalouden mahdollisuuksia ei ole käytetty sataprosenttisesti hyödyksi. Monia sääntöjä on tiellämme. Yrittäjät, voivat tehdä paljon enemmän kuin tällä hetkellä saavat. Meidän täytyy antaa tätä pelivaraa. Meidän ei pidä sortua pilkun viilaamiseen, koska se vie yrittäjiltä toimeentulon. Ja kuka tietää alan paremmin tai tuntee paremmin tämän alan kuin maanviljelijät itse. Heitä pitäisi kuulla. Meidän täytyy luottaa heihin ja antaa heille pelivaraa uusien innovointiratkaisumallien käyttöön. Meidän ei pitäisi sortua toimistoissa laadittuihin määräyksiin, vaan meidän täytyy katsoa ihmisiä, ympäristöä ja eläimiä. Ja ratkaisumallit, niiden pitäisi jatkuvasti kehittyä, koska maailmakin kehittyy. Niitä pitää jatkuvasti analysoida. Maataloudella on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden talouteen käyttäen älykkäästi hyväksi luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Näin voimme luonnollisella tavalla taistella tuholaisia vastaan ja tarjota erinomaisia tuotteita, kertoa paremmin myöskin kansalaisillemme maanviljelystä. Minun viestini komission suuntaan ja maanvilje, maatalousministerille on se, että nyt elämme tulevaisuutta, mutta valitettavasti me emme ole sitä havainneet. Kyllä politiikan ja alan pitää tarttua haasteeseen. Mietinnössäni mahdollisuuksia on tarjolla. Minä toivon, että huomenna kaikki tukevat minua tukevat minua siinä, että keskiössä olisivat maanviljelijät. Meidän täytyy luottaa heihin ja antaa heille riittävästi pelivaraa. Käyttäkäämme heidän asiantuntemusta hyväksi, jotta tarjolla olevia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Kiitoksia. Kiitoksia. Seitsemän puheenvuoropyöntöä on ja kaikille puheenvuoro myöskin tarjotaan. Ensimmäisenä edustaja arvoisa Kiitos puhemies. Niin, meillä on menestyksellinen YMP ja takeet tuotannosta, elintarviketuotannosta, joka olisi laadullista. Kaikki tämä riippuu maatalouden kehityksestä, tietysti myös välttämättömästä rahoituksesta kaikilla eri tasoilla. Näin voimme saavuttaa kestävyyttä maaseutualueella ja kuluttajille. Esittelijä on hyväksynyt minun tarkistukseni ja sen takia hän ymmärtää, kuinka tärkeää PK-sektori on, koska ne ennen kaikkea vaikuttavat maaseutualueiden kehitykseen ja, ja kulttuurillisen ja maaseutualueen ö, säilyttämiseen mutta me voimme tutkia tätä myös toisella tavalla. Voimme tutkia tätä yksilöllisellä tasolla ja näin ollen kuluttaja myös tajuaa tämän lisäarvon. Näin ollen voimme säilyttää myös tämän yhteyden tuottajan ja kuluttajan välillä, koska kaikki perustuu edelleen tietoon, innovaation ja EU-ssa. Kiitos puhemies. Nyky maanviljely vaatii tutkimusta, investointeja ja uusia sovelluksia, hyödyntäen tutkimuksia ja tulosten levittämistä. innovoinnat ratkaisut, kuten täsmäviljely, voivat hyödyntää monenlaisia tiloja. Meidän täytyy miettiä, tarttua tähän tilaisuuteen, jotta voidaan tarjota myös riittävästi rahoitusta pienille tiloille, varsinkin syrjäisemmillä seuduilla, jossa maanviljelys on erittäin tärkeää paikalliselle työllisyydelle me joudumme myös vastaamaan ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun haasteisiin käyttäen voimavaroja järkevästi. Me tarvitsemme innovoivia ratkaisuja, jotka perustuvat tekniikkaan niin, että huomioimme myös eri perinteet. Viljelijät on kuitenkin oltava keskeisessä prosessissa ja tärkeimpiä toimijoita. Kiitos. Ο εξυγχρονισμός των μικρών παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργιών Kiitos. Perinteisten viljelmien modernisointi on paras vastaus. Malli löytyy Yhdysvalloista. Jotkut haluavat sitä tuoda TTIPin kautta Eurooppaan, mutta se on kuitenkin hyödyllistä suuryrittäjille ja lobbareille, mutta se on erittäin vaarallista meidän terveydellemme ja ympäristölle ja tuleville sukupolville. Sen takia, kun me ajattelemme 25 eurooppalaista maanviljelijää, jotka ovat taistelleet järjestäytyä, järjestääkseen tuotannossa toisella tavalla, mutta EUn pitää tukea tätä perinnettä, sen jatkuvuutta, eikä kaataa sitä ja tuhota sitä. Meidän täytyy tukea mallia, joka perustuu yksilöön, eikä vain siihen, mitä eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset monikansalliset yritykset haluavat viedä väkisin läpi. Mitä me tarvitsemme? Se tarkoittaa sitä, että meidän maapallomme sitoutuu kompromisseihin. Olkaa hyvä. Kiitos. Innovointi on tärkeimmällä siellä, jotta voidaan haasteisiin vastata nykypäivänä. Ilmastonmuutos, elintarvikekysynnän kasvu, väestön kasvu, muuttuhat ympäristö. Me tarvitsemme tukia innovoinnille maanviljelyssä, jotta voidaan tuottavuutta lisätä, kuten myös kestävyyttä alalla. Toisin sanoen viljelijät joutuvat tuottamaan vähemmällä jatkossa, mutta uuden tekniikan hyödyntäminen tiloilla on ollut vaatimatonta tähän asti. Siksi komission jäsen haasteena on antaa tukea, kun siirretään tietoa tutkijoilta viljelijöille. Eli käytetään innovoivia tekniikoita päivittämällä lainsäädäntöä, kuten myös luomalla uusia rahoitusmahdollisuuksia viljelijöille. Hyvät kollegat, useimmat tämän päivän viljelijät eivät vasta ollenkaan 50-luvun viljelijät. Jos kaikki osuu oikeaan, niin 2050 vuoden viljelijät poikkeavat paljolti myös tämän päivän viljelijöistä. Thank you very much. Next speaker. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Sebastia. Buenanit. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos paljon puhemies. Me puhumme täällä erittäin tärkeää maanviljelijöille innovaatio, mutta yksi meillä nyt lisää, mutta se oli ainut, kun me pyrimme selvittää, saada tämän sektorin pois kriisistä, mutta mitä e, komissio on hyväksynyt näistä politiikoista, niin merkitsevän paljon innovaatio voi tarjota monia näkymiä. Sen takia haluankin kiittää esittelijä, että hän on tehnyt erittäin selkeäksi, että innovaatio ja kestävyys kestävyys eivät ole toisen poissulkevia, mutta me emme saa ajatella, että me olemme jatkuvasti riippuvaisia myös kemiallisista tuotteista. kyllä meidän täytyy noudattaa, noudattaa monimuotoisuutta, joka on riittävän suhteellista. Jos me olemme kestävää maataloutta, ei se kuulu vain menneisyyttä. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen vastuullisesti. Meillä pitää olla tutkimusta, meillä pitää olla tavoitteena se, että meillä on tehokas ja kestävä maatalous ja maanviljely. Se olisi pysyvä ja varma elintarviketoimittaja. Meidän pitää olla erittäin unnovoiva, koska meidän pitää tajuta, mitkä, mitä kaikkea luonto voi meille tarjota, mitä kaikkia voimia se meille tarjota myös pitkällä aikavälillä. Kiitos paljon. Seuraavana edustaja Zani. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että innovoivat tekniikat maataloudessa ovat tärkeässä asemassa. Me tarvitsemme komissiolta myös hyvissä ajoin tietoa, ettei yleinen mielipide käänny tätä hanketta vastaan. Lisäksi meidän täytyy luoda parempia yhteyksiä tutkimuksen ja maatalouden välillä. Esimerkiksi glyfosaattikeskustelun esimerkki siitä, miten voidaan päästä eroon näistä aineista. Maailma ei kuitenkaan muutu, koska villet eivät tiedä tästä kaikesta tiedosta. Siksi minä ajan sitä takaa, että komission pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nimenomaan siinä, että innovointia hyödynnetään. Thank you. And, uh, Mr. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Caputo. Grazie, Kiitos, puhemies. Tehokas, innovoiva maatalous on tärkeä asia, jotta voidaan vastata haasteisiin kestävyydessä, kuten yritykset aina siihen törmäävät maataloudessa. Moderni tila ei liity pelkästään tuotteiden tuotantoon, vaan se liittyy monimuotoisuuteen, jalostukseen, suoramyyntiin ja maatalousturismiin. Siinä täytyy hyödyntää uutta tekniikkaa, TVTtä, käyttää reaaliajassa tietoja ja hyödyntää myös sellaisia tietoja, että voidaan optimoida tuotantojärjestelmät tai esimerkiksi täsmäviljelyä. Tämä johtaa parempaan valvontaankin tuotantoprosessissa ja parempaan viljelyyn. Siksi on tuen voin sitä, että moderneja maatalouskäytäntöjä kehitetään niin, että voitaisiin maataloudesta saada houkuttelevampi nuorille viljelijöille. Siksi olen sitä mieltä, että komission pitäisi vielä enemmän tehdä, jotta voidaan suosia innovointia maataloudessa. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Näin, tähän päättyi Catch the Eye-menettely. Komission jäsen Hogan, olkaapa hyvä. Thank you, Madam uh, Chairman. I would like to thank... Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä huitumaa tästä tekstistä. innovoinnin ja talouskehityksen tehostamiseksi. Olen tietoinen siitä, mitä kollega Huitema perään kuuluttaa. Olen samalla linjoilla. Haasteet ovat sen luonteisia, että meidän täytyy keskittyä innovointiin. Miksi innovoinnilla on keskeinen merkitys? Syynä on se, että näin voidaan kehittää uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä, palveluita ja vastata haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, ja huomioida myöskin muita yhteiskuntaan liittyviä ympäristöllisiä haasteita ja katsoa, mikä on meidän kilpailukykymme. Me tiedämme, että elintarviketurvallisuus on tärkeä asia ja kestävä elintarviketuotanto on keskeisellä sijalla. Esittelijä on keskittynyt juuri näihin kysymyksiin esitetyksissään ja olen huomioinut nämä toimenpideehdotukset, joita on suunnattu komissiolle. Ja on katsottava, millä tavalla tämä liittyy ICT, hen, TVT hen ja antimikrobien käyttöön ja integroituun toimintaan. Komissiota pyydetään toimimaan ja tässä yhteydessä korostaisin toissijaisuusperiaatetta. Paikalliset olosuhteet vaativat paikallisia ratkaisumalleja. Tästäpä syystä komissio ei ole aina eturintamassa kävelemässä, vaan meidän täytyy katsoa paikallisen tason toimijoita. Mutta tietenkin me tarvitsemme uusia tekniikoita ja menettelytapoja sitä meidän täytyy varmistaa, että tällä tiellä voidaan edetä. Mutta jos katsotaan tämän hetkistä innovointiin liittyvää lähestymistapaa, maatalouden, maaseudun kehittäminen, alueellinen kehittäminen perustuu juuri innovoinnin kehittämiseen – innovointia ja tutkimusta halutaan tukea. Tarkoituksena on varmistaa, että tutkimus keskittyy tärkeisiin aloihin ja mitä tulee vuosiin 2016 ja 2017, niin 2020 strategiassa monet mietinnössä esille tulleet asiat ovat mainittuina. Ja tänä vuonna ja tulevana vuonna tulette huomaamaan, että 2020-hanke on laajin äh, hanke kaikkien kaik, kautta aikoin ja yli, yli 7 miljardia on e, korvamerkitty muun muassa tutkimustoimintaan. Kokonaisbudjetti 2020 hankkeessa on 1,5 miljardia euroa. Neljä vuotta on jo korva merkitty vuoteen 2017 asti. 71 osa-aluetta saa reilut 70 miljoonaa euroa käyttöön. Viime vuonna aloitettiin 14 hanketta, uusia hankkeita käynnistetään lähiaikoina ja viime aikoina ja viime vuosina on sovittu uusista hankkeista, jotka tukevat muun muassa IPV-toimia ja noin 3000 pilottihanketta käynnistetään 24 jäsenvaltiossa. Huolenaiheena on esitetty muun muassa järjestelmän pirstaloituneisuus, mutta minä uskon, että tämä onkin monimuotoisuutta. Tässä peräänkuulutetaan juuri toissijaisuuslähestymistä tavassa. Meidän täytyy katsoa paikallisia haasteita paikallisiin ratkaisumalleen. Me tarvitsemme monimuotoista politiikkaa, koska yksi ratkaisumalli ei toimi kaikkialla. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia malleja ja järjestelmiä on käytössä ja tarvittaessa niitä täytyy muuttaa ja kehittää. Minä kerroin teille jo ministerikokouksen Annista. Eindhovenissa käytiin äh, näyttelyssä, siellä katsottiin innovointia ja kulutuskysymyksiä, hyvin innovoivia teknologiaa, ratkaisumalleja siellä oli nähtävillä ja kaikki olivat aika lailla vaikuttuneita näkemästään, koska ne kuvastivat myöskin niitä asioita, joita te tänään täällä esititte teknologiaan liittyen ja minkälainen merkitys innovoinnilla on. Eli sekin näyttely osoitti sen, mitä Huiteman mietinnössäkin on